Uh, gal pradėsim, Maybe we'll start, yeah? Yes. We can start. Uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, oikein mukava nähdä teitä. Ja nyt voimmekin aloittaa meidän valiokuntakokouksemme. Aion puhua omaa kieltäni, liittua, joten nyt meidän tulisikin sitten hyväksyä esityslista. Meillä on täällä pari muutosta. Kohta kuusi on poistettu, koska valitettavasti ranskalainen ministeri Laurence Rossignol ei päässyt paikalle. Ja kohta kymmenen on myös poistettu. Se oli äänestyksissä ja me äänestämme tästä komission suosituksesta jossakin tulevaisuudessa, jossakin kokouksessa. Oletan, että esityslista voidaan hyväksyä tällaisenaan, joten voimme sitten siirtyä kohtaan kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen 9. tammikuuta 2017 kokouksesta. Ja sitten kohta neljä, puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on yksi ilmoitus ja haluaisin kertoa teille että naisten oikeuksien valiokunnassa sovelletaan paperittomuuden periaatetta ja se tarkoittaa sitä, että äänestyslistat ja kaikki muut asiakirjat ovat intranetissä ja internetissä saatavilla, eikä niitä jaeta tulostettuina. Ainoastaan esityslista on tulostettuna kokoussalissa. Ja nyt voimmekin siirtyä sitten eteenpäin äänestykseen. Ovatko kaikki valmiita äänestämään? Onko teillä kaikilla äänestyskortit mukana? Naisten ja miesten välinen tasa-arvo EU-ssa 2014-2015. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tämän koneellisesti? Katsotaanpa kompromissi 26. Äänestys alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Yeah. Please show your hands. Raise your... Näyttäkää ystävällisesti kätenne. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää Katsotaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. It's adopted. Yeah. Se hyväksyttiin. Ja nyt on tarkistus 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 180 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 166 puolesta vastaan. Anteeksi. Tarkistus 166. Siinä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 187 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Tarkistus Do, uh, the, machine don't work, yeah? Kone ei taida nyt toimia. Äänestittekö puolesta vai vastaan? Eli puolesta. Hyvä juttu. 187, se siis hyväksyttiin. 16 ja 10 vastaan. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 195 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy katsoa vielä koneellisesti. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 226 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 33, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 45 eh, puolesta. 45, kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ka- tarkistus 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30, 48 kompromissipuolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta Anteeksi. Anteeksi. Tarkistus 38. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11. Ja suullisine muutosehdotuksineen. Um, niin. Me äänestämme kompromissista ilman tätä tarkistusta, eli ilman sanoja shall guarantee that member states may uh, play a role. Eli nämä sanat otetaan pois kompromissista. Okei, okay, thank you. Hyvä, kiitoksia. Kompromissi 11 suullisen tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 111 ja 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 122, 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 100. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 132 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 ja 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2021 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24, 25, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten koko päätöslauselma. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa koneellisesti. Ja äänestys päättyy. S- ja D-ryhmällä on kaksi liikaa. Kaksi jäsentä äänestämässä liikaa. Nyt on hyvä. Eli se on läpi. Onnittelut. Okay, thank you. Mm, Now, second. Mm-hmm. Uh, uh, next vote report. Seuraavaksi äänestämme neuvostodirektiivin äh, täytäntöönpanossa koskee miesanaisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa äh, tavaroiden ja palveluiden myynnissä. Ja tässä Agnieszka koslowska rajevic on esittelijä, että kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan Tran kaksi. Adopted. Hyväksytty. Tarkoitus 47. Puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. One SND too much. One SND. Yksi SD liikaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ah, Amendment. Tarkistus 54. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 ja 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta Anteeksi. Tarkistus 70. Tarkistus TRAN 31 puolesta. Ei, ei, anteeksi, ei, ei, ei äänestetä, ei. Joten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 20 tarkistetaan. Siis Tran 27 tarkistetaan koneäänestyksellä. The vote is open. Äänestys alkaa. Yksi SLD liikaa, niin kuin tavallista. Vain tässä valiokunnan kokouksessa. Sorry. Yes, the vote is closed. Äänestys päättyy. Sinne on 29 puolesta vastaan tyhjää, siis hyväksytty. 30 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 84. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetta. Tarkistus 87. Tarkastetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 90. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 91. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98, 4, 98, 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uh, we can check. The vote is open. Tarkistan. Uh, uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Amendment 100. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa. Äänestämme toisesta osasta. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tartusta 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. I lost. Ai, I'm scared. Mm-hmm. Sorry. <laughs> Anteeksi. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tartsus 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tartsus 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tartsus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistukset 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aloitti to, check. tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Kompromissi 1. Kompromissi 1. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18. Viidessä osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viidesosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Amendment. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toisuus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätösohjelmasta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. voted. Seuraava äänestystyöolot ja epävarmat työsuhteet. Esittelijä on Jao Pimenta Lopes. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Mhm. Amendment 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 kahdessa osassa ensimmäinen, osas puole, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 62 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 72 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta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 Me äänestimme sen toisesta osasta. Eikö pitäisi äänestää? Ei siellä ole kuin yksi osa. Nyt äänestetään 96. Siinä on kaksi osaa. Okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, okei. 96. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Mieli kollegos, ačiū. Hyvät kollegat, kiitoksia kovasti. Kiitoksia siitä, että osallistutte tähän kokoukseen. Nyt päätän tämän kokouksen. Älkääkä unohtako, että 28. helmikuuta on seuraava kokouksemme.